Good evening to everybody. Hyvää iltaa kaikille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien edustajat tähän parlamenttien väliseen valiokuntakokoukseen. Tämä kokous on jaettu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa käsittelemme eurooppalaista lapsitakuuta välineenä torjua köyhyyttä ja toisessa osiossa käsittelemme oikeudenmukaisia minimipalkkoja. Ennen kuin menemme itse keskusteluun, haluaisin sanoa muutaman sanasen järjestelyistä. Puheenvuoropyyntökortteja on tarjolla täällä kokoussalissa ja sekä kansalliset, kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäsenten on ne täytettävä, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Meillä on valkoisia kortteja jo, jotka näyttävät tältä. Meillä on erilliset kortit osiota kaksi ja erillistä osiota yksi varten. Me jaamme puheenvuorot seuraavan mallin mukaisesti kolme kansallisten parlamentin edustajaa, sitten yksi Euroopan parlamentin edustaja, sitten taas kolme kansallisten parlamentin edustajaa ja niin edelleen. Tätä mallia pitää ehkä sopeuttaa kuitenkin keskustelun kuluessa. Nyt antaisin puheenvuoron Kordan Marashille. Hän on Kroatian parlamentin työeläke- ja työmarkkina-asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja. Hän voi jatkaa puheenjohtajana ja pitää alustuksen. Kiitos paljon. Jatkan puheenjohtamista kroatian kielellä, joten laittakaa kuulokkeet päähän. Hyvät naiset ja herrat, hyvä rouva Duris Nikosonova, on suuri ilo saada puhua täällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille. Tervetuloa kaikille tähän kokoukseen. Me puhumme tässä valiokuntakokouksessa kahdesta erittäin tärkeästä aiheesta. Ensimmäinen aihe on eurooppalainen lapsitakuu välineenä köyhyyden torjumiseksi. Me aloitamme tällä aiheella, sillä olemme kaikki tietoisia siitä, minkälaisia väestönkehityshaasteita meillä on edessämme. Me tiedämme, miten tärkeää on yrittää luoda yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille, kaikille niille, jotka elävät EUn alueella. Minun mielestäni tämä on erityisen tärkeä aihe, kun otetaan huomioon etenkin se, että väestö ikääntyy. Lapset ovat meidän tulevaisuutemme. Haasteet, jotka ovat edessämme, vaativat kiireellisiä reaktioita. Olemme iloisia siitä, että tämä uusi Euroopan komissio on tunnistanut, miten tärkeä tämä aihe on. Ja on hienoa, että meillä on nyt henkilö, joka vastaa suoraan väestön kehitysasioista. Ja siksi annankin puheenvuoron komission jäsen Dubrovka Suitsalle. Hän on myös komission varapuheenjohtaja ja hän vastaa siis demokratia- ja väestönkehitysasioista. Hän saa nyt puheenvuoron. Dear Chair, Nikola Kiitoksia, hyvä Maras, hyvä kollega, komission jäsen Schmidt ja kunnioitettavat parlament, parlamenttien jäsenet sekä Euroopan parlamentin jäsenet. Ihan ensinnäkin kiitoksia oikein paljon tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne ja keskustelemaan lapsitakuu asiasta. Tiedän, että tänä iltapäivänä Dubronskis ja Giroli ovat keskustelleet eurooppalaisesta ohjausjaksosta teidän kanssanne ja tänään olen täällä mukana von der Leyenin annettua tämän julkilausuman tästä ohjaustakuusta heinäkuussa. Ja on hienoa, että parlamentti tutkii lapsitakuasioita tässä eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Von der Leyen sanoi, että meidän pitää investoida enemmän meidän lapsiemme tulevaisuuteen, ja tämä viesti on hyvin selkeä. Ja tämä osoittaa, kuinka paljon van der Leyen pitää tärkeänä sitä, että me katsomme niitä olosuhteita, joissa lapset kasvavat Euroopassa. Erityisesti keskitytään lapsiköyhyyteen. Yhdessä kollegani Nikola Schmidtin kanssa me pyrimme esittämään teille lapsitakuasiat 2020 yksi vuodelle. Ja hyvät arvon jäsenet, jotka olette täällä tänään, olette varmasti samaa mieltä siitä, että lapsilla pitäisi olla pääsy palveluihin ja pitäisi saada tukea, jota he tarvitsevat lapsuudessaan sekä nuoruudessaan. Lasten oikeuksien ajaminen on Euroopan unionin perussopimuksen artiklassa kolme taattu. Mikä sitten on Euroopan komission rooli tässä asiassa? Minä haluaisin tukea ja onnitella jäsenvaltioita niiden tekemässä työssä lasten hyväksi. Marraskuussa 2017 tässä parlamentissa sekä komissiossa ja neuvostossa taattiin haluttiin, haluttiin taata se, että lapsiköyhyyden torjuminen olisi suuri osa Euroopan sosiaalioikeuspilaria. Ja kuulemisessa muutama kuukausi sitten tässä talossa, ei kuitenkaan tässä salissa, sanoin, että minun prioriteettiasiani olisi investoida lapsiin. Ja tämä on tavoite, minä pysyn siinä ja toistan sen, että tarvin teidän tukenne, jotta voin taata, että tämä todella toteutuu. Minä haluan ähm, tukeutua komission 2013 vuoden suosituksiin, jossa investoidaan lapsiin ja halutaan purkaa tämä epäetuuksien kierre. Ja tähän tarvitaan paljon resursseja ja kunnollisia ja kohtuuhintaisia palveluja, jotta lapset voivat osallistua Euroopan unionin demokraattiseen elämään. Meidän lisäarvomme Euroopan tasolla muodostuu siitä, että saadaan kunnollinen lapsitakuu, jossa pyritään purkamaan näitä kansallisen tason esteitä, erityisesti niitä esteitä, jotka johtavat siihen, että lapset eivät pääse käsiksi näihin palveluihin, joita he tarvitsevat omaan kehityksensä ja hyvinvointiinsa. Tarvitaan integroitua eurooppalaista lapsitakuuta, joka tukee erityisesti niitä perheitä, joissa on yksihuoltajuus ja alhaiset tulot, jotta päästään työmarkkinoille, jossa saadaan ilmainen terveydenhuolto, koulutus ja kunnolliset taloudelliset olot. Ja komissio pitää tämän mielessään ja tällä hetkellä tutkii sitä, että kuinka lapsitakuu aloitetta voitaisiin kehittää ja mikä sen aikataulu olisi. Hetken päästä kollegani Nikola Schmidt kertoo enemmän yksityiskohtaisia meidän suunnitelmistamme ja tavoitteistamme äh, tässä kriittisessä asiassa. Lisäksi minua kiinnosti se, että saataisiin kattava strategia lapsen oikeuksien eteenpäin viemisessä. Olemme vielä varhaisessa vaiheessa tässä prosessissa, mutta me pyrimme ottamaan mukaan toimia, jotka suojelevat erityisesti heikossa asemassa olevia lapsia jotta voidaan myöskin parantaa lapsiystävällistä oikeusmenettelyä ja torjua väkivaltaa. Ja varmasti olette tyytyväisiä, kun kuulette, että tämän strategian pitäisi myös viedä eteenpäin sitä, että lapset voivat olla mukana Euroopan unionin demokraattisessa elämässä. Esimerkiksi äh, ajatus tässä on se, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin alaisuudessa me voisimme ottaa mukaan lapsien välisiä vuoropuheluita ja esimerkiksi kesäleirejä, joissa lapset voivat ehdottaa erilaisia aiheita. Komissio on jo mukana lasten ja nuorten asian edistämisessä kouluohjelmien kautta. Lisäksi haluan keskittyä siihen, että suojelemme siirtolaislapsia ja myöskin alaikäisiä, jotka tulevat tänne ilman huol- huolet huoltajia. Nämä ovat erittäin kriittisiä asioita. Hyvät jäsenet, me emme voi eh, jättää huomiotta lasten sukupolvia. Meillä on eh, lailliset pohjat, esimerkiksi artikla 3.3 Euroopan unionin perustamissopimuksesta ja 43 ja 42 artiklat eh, perusoikeussopimuksesta myöskin. 11 tärkein toimintakohta, joka liittyy lasten oikeuksiin, on tärkeää. Me emme voi myöskään unohtaa YK lasten oikeuksia käsittelevää perussopimusta. Kaikki EUn jäsenvaltiot ovat sen allekirjoittaneet ja tietysti haluan laajat kuulemiset kaikkien sidosryhmien kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kansalaisjärjestön kanssa. Mutta mitä me sitten teemme? Me teemme kaikki miksi teemme tämän? Teemme tämän lastenne vuoksi ja haluan kuulla myös lasten mielipiteitä. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, heidän näkemyksensä ja tarpeensa pitää ottaa huomioon. Ja strategia todennäköisesti hyväksytään 2021 vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Hyvät jäsenet, me olemme kaikki olleet lapsia. On erittäin tärkeää, että jokainen lapsi saa oikeuden ja pääsyn tasa-arvoiseen alkuun elämässään. Meidän politiikat vaikuttavat suoraan lasten elämään ja tämä pitää pitää mielessä. Me haluamme kuulla heidän äänensä konferenssissa, joka käsittelee Euroopan tulevaisuutta kunnioitettavat jäsenet, meidän työmme perustuu Euroopan unionin sosiaaliseen suojeluun ja ihmisoikeusmekanismiin. Meidän tavoitteemme jotka ovat linjassa YK 2013 vuoden kestävän kehyksen, kehityksen tavoitteiden kanssa. Tämä strategia voi tuoda paljon lisäarvoa lasten oikeuksien maailmanlaajuisen suojelun ja edistämiseen, koska se antaa meille erittäin vahvan tarinan, jonka voimme ottaa mukaan näissä keskusteluissamme monialaisella foorumeilla. Pitää muistaa aina, että lasten oikeudet ovat maailmanlaajuisia ja lapsi on lapsi huolimatta siitä, että missä hän on, missä päin maailmaa hän on. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos komission jäsen Suitsa. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Toivon, että suunnitelmaan kuuluu myös tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua internetin palveluihin – tänään, kun tyttäreni soitti minulle, hän ei sanonut, että isi, minä rakastan sinua. Hän sanoi, että isi, langaton verkko ei toimi. Eli lapsilla on erilaisia <clears throat> prioriteetteja. Nyt antaisin puheenvuoron komission jäsen Nikola Schmidtille. Hän vastaa työpaikoista ja sosiaalista oikeuksista Euroopan komissiossa. Herra Schmidt, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvoisat parlamentaarikot. Aluksi uh, toteaisin, kuinka tyytyväinen olen siitä, että voin osallistua tähän keskusteluun näin tärkeässä aiheessa. Juuri täällä Euroopan parlamentissa uh, syntyi oikeastaan ajatus lapsitakuusta – ja muistan oikein hyvin, että osallistuin 2015 seminaariin, jota johti <clears throat> eräs kollegaamme täällä. Ja edustin tuolloista puheenjohtajamaata. Silloin tämä idea syntyi ja vanti eteenpäin. Tehän että komission puheenjohtaja, niin kuin kollegani totesikin jo, Ursula von der Leyen on luvannut rakentaa tälle, tämän idean pohjalle lapsitakuuta – ja, ja jolla voitaisiin tukea kaikkia tarpeessa olevia lapsia. Minulla on kunnia <clears throat> voida osallistua tähän tämän työkalun käyttämiseen, joka on osa sosiaalisia oikeuksia sen toimintaohjelmaa. Tulen olemaan tiiviissä yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa, joka johtaa tätä laps, lasten oikeuksien pakettia ja <clears throat> laadimme siitä strategian, niin kuin hän äsken totesikin, joka liittyy lasten oikeuksiin. Köyhät lapset, heillä on huono lähtö elämään, mutta me tiedämme, että köyhyys koskee kaikkia perheessä, vanhempia ja lapsia yhtä lailla. Köyhät lapset elävät yleensä köyhissä perheissä Tästä syystä meidän täytyy näyttää, selvittää tämä toimintaohjelma siten, että se on osa laajempaa köyhyyden vastaista ohjelmaa. Todellakin silloin, kun me vastustamme vanhempien köyhyyttä ja parannamme heidän elämänsä, silloin he saavat mahdollisuuksia, josta myös lapset voivat hyötyä. Mutta tarvitaan yhtäläisiä mahdollisuuksia työhön kaikille – ja meidän täytyy voimannuttaa ihmisiä äh, äh, tällaiseen parempaan koulutukseen ja taitojen kehittämiseen, joka avaisi parempia työ- mahdollisuuksia työmarkkinoilla on kysymys työolosuhteista. Me puhumme äh, seuraavassa sessiossa minimipalkasta, mutta mainitsin sen jo nyt tässä, että tämä on sellainen työkalu, joka myötä vaikuttaa äh, vanhempien ja heidän lapsiensa kohtuullisiin elinolosuhteisiin. Meidän täytyy turvata äh, adekvaatti sosiaalinen suojelu <clears throat> ja peruspalvelujen saatavuus tämä on tärkeä väline syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisessa toiminnassa. Euroopan sosiaalioikeuksien pilari, joka on myös Euroopan parlamentin <clears throat> alulle panema. Se painottaa lasten oikeuksia saada nauttia lapsuudesta ja koulutuksesta, hoidosta ja hyvästä laadusta. Se myös määrittelee lapsen oikeudet, että heitä suojellaan köyhyydeltä. Ja <clears throat> heikossa asemassa olevat lapset, heillä täytyy olla oikeus tiettyihin toimenpiteisiin, joilla niiden yhtäläisiä mahdollisuuksia voidaan kohentaa. Tähän tämän lapsetaku voi antaa. Se voi antaa todellista lisäarvoa. <clears throat> Takuu voi, voi oikeastaan vähentää <clears throat> niiden luku, lasten lukumäärää, jotka, joita uhkaa köyhyys EU-ssa tänäkin päivänä. 2018 lähes 19 miljoonaa lasta kärsivät köyhyydestä EU, 27 maan EU-ssa. Siis tuolloin Britannia oli vielä jäsen ja täytyy lisätä vielä 4 miljoonaa lasta lisää tähän, eli 23. No, Lapsi, last, lapsiköyhyys saattaa olla korkeampi toisissa jäsenvaltioissa kuin toisissa, mutta yhteinen piirre on se, että se on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa – niin ikään vauraimmissa. Siksi me selvitämme politiikan välineitä, joilla voidaan käynnistää toimintoja jäsenvaltioissa sekä politiikan prioriteettien osalta että sillä, että voidaan turvata kansallinen rahoitus. Unioni voi olla vahvassa asemassa vastustaakseen lapsiköyhyyttä edistämällä hyviä lähestymistapoja ja tukemalla oikeita investointeja ja asettamalla tämä äh, innovatiivinen äh, annotaviiseen äh, kehykseen jäsenvaltioiden kanssa, ja tällä tavalla voidaan edistää toimintaa ja myönteisiä toimenpiteitä paikan päällä niin, että sekä poliittinen tahto ja kansallinen rahoitus menevät oikeaan suuntaan. Kun valmistelemme tätä poliittista välinettä, olen täysin yhtä sitoutunut kuin tekin, että meidän pitää tukea tarpeessa olevia lapsia ja heidän mahdollisuuksiaan ja on kysymys myös osallistava koulutus ja hoito ja koulut ja pääsy terveydenhuoltoon, ja kunnollinen ravinto ja asia, asiallinen asumis, asialliset asumisolosuhteet. <clears throat> Silloin voidaan saada näitä haittoja pois, joista lapset kärsivät. Meidän täytyy tehdä kotiläksemme huolellisesti luodaksemme parhaan, parhaat mahdolliset välineet Tästä syystä komissio tulee tukeutumaan näihin selvityksiin, joita parlamentti on meiltä pyytänyt. Ensimmäinen selvitys esiteltiin maanantaina ja se auttaa meitä määrittelemään ja, ja suunnittelemaan oikeata politiikkaa. Ja lapsitakuu on, on yksi niistä työkaluista, jolla myötä vaikutetaan köyhyyden vastustamiseen ja, ja toisaalta osallistavaan to- toimintaan. Kun, lapset hyöty- kun vanhemmat hyötyvät, niin lapsetkin hyötyvät. Siksi meidän täytyy laatia kattava köyhyyden vastainen toiminta ja tukea jäsenvaltioita, jotka myös kamppailevat köyhyyttä vastaan. Lapsitakuu on yksi keskeinen <clears throat> osa tätä palapeliä toimintaohjelma, jolla tämä sosiaalista oikeuden pilari pannaan täytäntöön, se on toinen juttu, ja sen periaatteet innostavat meitä suunnittelemaan politiikkaa sosiaalisen syrjäytymistä, sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja toisaalta investointien ja koulutuksen ja taitojen ja sosiaalisen suojelun puolesta ja kunnollista sosiaalipalvelujen puolesta ennen kaikkea myös kohtuullisen, kohtuullisiin asumisen puolesta. Taku, lapsitakuu 2021 seuraa sitten näitä valmisteluita, johon kuuluu konsultaatioita asianoisten sidosryhmien kanssa, ja silloin me voimme hyötyä myös valmistelevista toimista, kuten myös näistä konsultaatioista sosiaalis, sosiaalista Euroopasta. Tämä valmistelu Siinä on mukana parlamentti ja, ja komissio, ja se auttaa meidän työtämme. Me tulemme jatkamaan tätä arvosta arvokkaita pilottihankkeita ja tekemään johtopäätökset näistä projekteista. Eilen osallistuin konferenssiin, jossa päätettiin ensimmäinen valmisteluvaihe, jossa esiteltiin myös ensimmäiset selvitykset, vaiheet kaksi ja kolme, tulevat perässä. Meidän täytyy ottaa myös huomioon mahdollisuudet tukea, saada tukea Euroopan EUn rahoituksesta eri välineistä, erityisesti ESF Plusasta. Arvoisat parlamentaarikot, teidän päätöslauselmassanne, joka hyväksyttiin viime vuoden huhtikuussa, te ilmaisitte, että keskittyminen ESF Plusan rahoitukseen lapsitakuun osalta tulisi, sen pitäisi keskittyä köyhimpiin lapsiin ja painottaa keskeisiä toimia. Te 5,9 miljardia euroa ESF Plusan rahoituksesta pitäisi jyvittää lapsitakuuseen ja jäsenvaltiot rahoittavat vähintään 5 prosenttia ESF Plusan resursseista, jotta, jotta voitaisiin toteuttaa 2013 tehdyt komission suositukset tältä osin. Minä tulen seuraamaan hyvin läheisesti kolmikantaneuvotteluja tästä asiasta, mutta me emme aloita tyhjästä Euroopan varat auttavat jo nyt monia heikossa asemassa olevia lapsia. Siksi tavoitteena on turvata adekvaatti rahoitus lasten tukemiseksi. Euroopan tason rahoitus ei yksin riitä jotta miljoonat lapset saataisiin pois köyhyydestä. Kansallinen rahoitus on yhtä lailla tarpeen tarvitaan kansallisen tason keskustelua siitä, millä tavalla lapsiköyhyys voidaan, äh, lapsiköyhyyttä voidaan vastustaa ja miten lapsitakuu voidaan panna täytäntöön. Kansallisten parlamenttien rooli, ja täällähän on kansallisia parlamentaarikoja paikalla, äh, niin kansallisten parlamentin rooli on hyvin tärkeä ja avainasemassa. Jos kohdennetaan oikein, ja mukaan lukien mahdollisuudet Euroopan äh, aluekehitysrahastosta, me voimme päästä tarpeelliseen synergiaan ja saada aikaan muutoksia. Mutta ennen kaikkea me tarvitsemme yhteistä sitoutumista kaikilla tasoilla, Euroopan, Euroopan kansallisella, kansallisella ja tai paikallisella tasolla, jotta lapsille saataisiin kestävä yhteiskunta. Lapsiköyhyyden vastustaminen on yksi prioriteettimme, niin kuin varapuheenjohtaja Switzer totesikin jo, mutta niin ikään teki komission puheenjohtaja von der Leyen, ja se on meidän se sisältyy meidän maakohtaisiin suosituksiin, joka koskee Euroopan talouden, EUn talouden ohjausjaksoja. Me keskustelemme näistä asioista ei pelkästään hallitusten kanssa, mutta myös kansallisten parlamenttien, kansalaisyhteiskunnan kanssa ja alue, aluehallintoviranomaisten kanssa, eli kaikkien sidosryhmien kanssa. Kiitoksia. Kiitos paljon komission jäsen Nikola Schmidtille nyt antaisin puheenvuoron herra Eduardo Parogo de Melolle, joka on Portugalin parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Hyvät Euroopan parlamentin ja Kroatian puheenjohtajavaltion puheenjohtajat, hyvä Euroopan komission varapuheenjohtaja, joka vastaa demokratiasta ja väestönkehityksestä, ja hyvä työllisyyskomissari. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä kutsusta tähän kokoukseen keskustelu on hyvin ajankohtaista. Se näyttää, miten painopiste on siirtynyt pelkästään julkistalouden ja säästöpolitiikan korostamisesta uuteen sosiaaliseen, sosiaalisesti Eurooppaan, vahvan Eurooppaan. On hieno merkki, että komissio on e, ilmoittanut ideasta lapsi, luoda lapsitakuu. Haluaisin myös mainita, että Euroopan komissio aikoo myös esittää toimintaohjelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutumisesta. Ja tämä ehdotus on tulossa vuonna 2021 ilmeisesti. Eli meillä on, me, nyt on oikea aika esittää ideamme tästä aloitteesta. Lapsiköyhyys on hyvin monialaista. Euroopan parlamentin tutkimus vuonna 2019 näytti, että 21 prosenttia Euroopan lapsista elää tuloköyhyyden alaisuudessa, 8,5 prosenttia kärsii aineellisesta puutteesta ja 9,3 prosenttia elää kotitalouksissa, joissa ei ole työllisyyttä. Puhuja pyydetään puhumaan hieman hitaammin. Lapsiköyhyys eroavaista jäsenvaltioista ja jäsenvaltio Romaniassa ja Bulgariassa jopa 70 prosenttia lapsista on syrjäytymisen riskissä, mutta myös muissakin maissa, Keski-Euroopan maissa, riski on 10 ja 20 prosentin välillä. Lapsiköyhyys on siis EUn laajuinen ongelma, mutta myös epätasa-arvon lähde jäsenvaltioiden välillä. Vuonna 2013 neuvosto hyväksyi suosituksen, jossa oli kyse lapsiin sijoittamisesta. Siinä keskityttiin työllisyyteen ja tästä saimme myös siis suosituksia tutkittiin vuonna 2017 ja huomattiin, että jäsenvaltioissa edistys on ollut vain vähäistä. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti myös vaati jo lapsitakuuta ja mm, vuonna 2019 huhtikuussa äänestetty mietintö tai päätöslauselma ESR Plusasta vaati myös lapsitakuuta. Minun maassani lapsiköyhyys, tämä köyhyysriski on korkea 0,14-vuotiaiden joukossa. Meidän pitää huolehtia siitä, että sukupuolten välinen epätasa-arvon siirtyminen ei jatku. Meidän pitää eh, esimerkiksi eh, parantaa lastenhoitoverkostoa, vanhempainlomia eh, muun muassa. Me uskomme vahvasti, että lapsitakuulla voi, pitäisi puuttua monialaisuuteen. Pitää taata, että jokaisella lapsella Euroopan unionissa on pääsy ilmaiseen laadukkaaseen terveydenhoitoon, koulutukseen ja lastenhoitoon sekä hyvän asumiseen ja ravi, ravitsemukseen. Tämä on tärkeää Euroopan unionin vakauden kannalta. Tässä ehdotuksessa pitäisi olla muutama pää kohta komission ja jäsenvaltioiden pitäisi sopia sitovista indikaattoreista ja yhteisestä tavoitteesta lapsiköyhyyden torjumiseksi. Lapsiköyhyyden torjumisen pitäisi olla myös osa EU-talouden ohjausjaksoa ja komission pitäisi kehittää indikaattoreita, jotka otetaan mukaan tulostauluun, työllisyys- ja sosiaalitulostauluun. Näin niitä voitaisiin käyttää viitearvona jäsenvaltioille, kun ne määrittelevät kansallisia uudistusohjelmia. Lapsitakuun pitää tulla olla yksi, siitä pitää tulla yksi prioriteetti EU rahastojen käytössä. Euroopan parlamentti haluaisi, että 5,9 miljardia tuoretta rahaa käytettäisiin ESR Plus-rahastosta vuosina 2021-2027 ja Lisäksi luotaisiin jäsenvaltioille velvollisuus käyttää vähintään 5 prosenttia ESR plus varoista lapsitakuun toteuttamisen mutta huolestuttavaa on se, että uudet ähm, monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluluvut, niissä vähennettäisiin näitä varoja 1,7 miljardia euroa verrattuna Suomen ehdotukseen Komission puheenjohtaja von der Leyen on halunnut e-, edistää lapsitakuuta, joten tämä pitäisi ottaa huomioon myös ERL Plus-varoissa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021-2027. Jokaisessa jäsenvaltiossa lapsitakuuta pitäisi kehittää ERS Plus puitteissa ja sen pitäisi perustua yhteisiin periaatteisiin. Lisäksi lapsia, huonommassa asemassa olevia lapsia ei pitäisi jättää myöskään syrjään, kun on kyse digitalisaation kehittymisestä. Viranomaisten, sosiaalipalveluiden, kansalaisjärjestöjen, työllisyyspalveluiden, koulutus ja koulutustahojen ja yritysten pitäisi kaikkien tehdä yhteistyötä. Tämä, tästä pitäisi tulla keskeinen väline ja kun komission jäsen Zucha on täällä paikalla. Haluaisin myös ehdottaa, että tämä aihe laitettaisiin esityslistalle Euroopan unionin tulevaisuutta koskevaan konferenssiin, joka aloittaa työnsä 9. toukokuuta. Tämä olisi tärkeää Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Pyytäisin puhujia ottamaan huomioon, että jokainen saa kaksi minuuttia puheaikaa. Voiko Stanovic Sloveniasta saa ensimmäisen puheenvuoron? Here. <laughs> Good day, jaz bom govoril kar v slovenščini. Veselim prioritet mandaat. Tervehdys kaikille. Puhun Slovenia. Hienoa kuulla, että yksi prioriteettiasia nykyisen komission aikana on sosiaali, sosiaalipilari, sosiaalioikeudet. Tämä vaikuttaa todellakin oikeudenmukaisempaan Eurooppaan, tuo enemmän solidaarisuutta Euroopan, jota saadaan integroitua paremmin. Lisäksi olen erittäin tyytyväinen, kun kuulen teidän puhuvan lapsitakuusta ja erityisesti heikossa asemassa olevista lapsista, jotka tarvitsevat tukea ja apua, jotta saavat tasavertaiset mahdollisuudet. Nämä asiat vaikuttavat ihmisiin, heikko tilanne vaikuttaa ihmisiin, erityisesti lapsiin kaikilla tasoilla, ja köyhyys vaikuttaa myös henkiseen ja fyysiseen kehitykseen. Se voi vaikuttaa aivojen kehitykseen, aivan kuten on todettu tutkimuksissa neuropsykologian alalla. Kyseessä ei ole ainoastaan se asia, että olisi puutetta materiaalisesta hyödykkeistä, vaan sosiaalista pääomaa ei ole niille lapsille, jotka elävät köyhyydessä. ja heillä ei todellakaan ole tasavertainen lähtöasetelma elämässään. Köyhyys vaikuttaa erityisesti niihin lapsiin, jotka syntyvät köyhyyteen. Nämä lapset ovat heikommassa asemassa koko elämänsä ajan. Yleensä he eivät saa hoitoa ja huolta, jota muut lapset saavat ja koulussa eivät ole tasavertaisia muiden äh, ikätovereidensa kanssa, joutuvat kärsimään sosiaalisesta syrjäytymisestä eivätkä pysty kehittämään omaa potentiaaliaan. Heitä rajoittaa myöskin perheen puutteet, ja tämä sitten johtaa sellaisen no- noidankehän, josta on vaikea päästä eroon. Slovenian osalta olen erittäin ylpeä, kun pystyn sanomaan, että Eurostatin tilastojen mukaan ähm, köyhyysriski ja lasten syrjäytymisriski Sloveniassa on alhaisin, kun sitä verrataan muihin EUn jäsenvaltioihin, mutta kuitenkin 13,1 prosenttia tämä taso kuitenkin on, ja se on liian korkea. Next one is Mrs. Svet- Kiitos seuraavaksi Svetlana Angelova Bulgaariasta. Olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, дами и господа, на първо място бих искала да изразя... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluan todeta, kuinka iloinen olen siinä, että voin kertoa omasta näkemyksestäni tästä, näistä hyvin tärkeistä asioista sosiaalisella alalla, jotka ovat erittäin tärkeitä tehtäviä Euroopan unionin lainsäätäjille. Bulgaria tukee sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä Euroopan unionissa. Ja tässä katsannossa haluamme todeta, kuinka tärkeää on se, että määritellään prioriteetit. Meistä on äärimmäisen tärkeää, että, että tämä aloite lapsitakuusta, jonka Euroopan parlamentti esitti, on <clears throat> yksi pääaloite Euroopan komissiolle. Tämä on sellainen aihe, jota me pidämme hyvin tärkeänä myös Bulgarian kannalta, ei pelkästään kansallisella tasolla, mutta myös Euroopan tasolla. Tämä oli hyvin keskeinen sosiaalinen aihe Bulgarian puheenjohtajakaudella 2018, kun me hyväksyimme useitakin neuvoston johtopäätöksiä, joilla vähennettäisiin lapsiköyhyyttä – ja, ja niiden lasten sosiaalista syrjäytymistä tältä pohjalta. Me olemme rakentaneet lapsia koskevaa politiikkaa, lastenhoitoa. Lastenhoito on yksi tärkeimpiä uusia uudistuksia Bulgariassa. Me olemme kiinnittäneet huomiota myös palveluihin varhaislapsuuden aikana ja keskitymme alle seitsemänvuotiaisiin, erityisesti vammaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä. Ja me uskomme, että ainoastaan kokonaisvaltainen horisontaalinen lähestymistapa toteutuu kumppanuudessa sidosryhmien kanssa, voi antaa hyviä tuloksia. Me olemme valmiita osallistumaan aktiivisesti tähän prosessiin ja esittämään myös uusia aloitteita Euroopan tasolla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Evita Grossa Salite Latviasta. Puhujalla ei ole mikrofonia päällä. Can you, can you open uh, uh, the mic? Voisitteko laittaa mikrofonin päälle? Pēdējos gados Latvija pievērš arvien lielāku uzmanību. Viime vuosina Latviassa on kiinnitetty paljon enemmän huomiota aineelliseen tasa-arvoon lapsiperheissä. Lapsiperheet ovat tärkeitä, kun otetaan huomioon väestön kehitys. Mm, nyt me mietimme sitä, miten voisimme lisätä perheiden tukea kun puhumme lapsitakuusta, tämä on tärkeä aihe koko Euroopan laajuisesti. Pitää luoda kaikissa jäsenvaltioissa yhtäläisiä mahdollisuuksia, kun on kyse lasten hoidosta, asumisesta, koulutuksesta. Meillä on vielä paljon työtä edessämme. Usein yhden sukupolven köyhyys periytyy seuraavalle seuraavalle sukupolvelle. Nämä ovat niitä riskejä, jotka ovat edessämme. Lapsitaku pitää nähdä laajemmassa kontekstissa, ei pelkästään kansallisessa kontekstissa, vaan myös Euroopan tasolla. Mitä vahvempia perheet ovat, sitä vahvempi myös Euroopan unionista tulee. Latviassa me teemme työtä sen eteen, että jokainen lapsi voi kasvaa omassa perheessään. Meillä on monia institutionaalisia hankkeita. Ongelmia on useita sen suhteen, miten voidaan löytää pitkän aikavälin ratkaisuja. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja Blinkevicius saa puheenvuoron. Mieli kollegos, Pirmiausiai norėčiau užduoti klausimą. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin minulla on kysymys teille. Halu, tarvitsemmeko todella eurooppalaista lapsitakuuta? Mielestäni jokainen voisi sanoa tähän joko komission jäsenet tai kansallisten parlamentin jäsenet voisivat sanoa, että kyllä, me tarvitsemme sitä. Se on erittäin tärkeä asia. Miksi näin on? se vaikuttaa niin ymmärrettävältä perusasialta. Jokainen lapsi, missä sitten hän asuukaan, asuukaan Liettuassa tai Saksassa tai Ranskassa tai Kroatiassa tai missä, joka ikinen pieni lapsi on siinä tilanteessa, että sillä pitäisi olla oikeus terveyspalveluihin, koulutukseen, tai kunnollisen ravintoon, asumispalveluihin. Mutta hyvät ystävät, me olemme poliitikkoja. Miksi jopa 20 miljoonaa, melkein 20 miljoonaa lasta Euroopan unionissa, joka on hyvin vauras, elää köyhyydessä eikä pääse käsiksi näihin peruspalveluihin. Hyvä Nikolas Schmidt hän sanoi, että viisi vuotta sitten aloitimme tämän ristiretken ja me aloitimme äh, lapsitakuun esille tuomisen ja sen toistelemisen. Ja muistan, että viime kaudella parlamentissa me todellakin painostimme poliitikkoja eri poliittisista ryhmistä, jotta saisimme heidän tukensa meidän päätöslauselmallamme. Ja tämä ei, ei riitä, että meillä on kansallisia rahastoja, kansallista työtä. Meidän pitää tehdä yhteistyötä. Meidän pitää hyödyntää eurooppalaisia rahastoja ja kansallisia rahastoja, ja vain niin voimme torjua lapsiköyhyyttä. Muistatte strategia 2020 strategian. Köyhyyden piti olla nollatasolla, mutta nyt näemme, että ainoastaan yksi miljoonaa äh, lasta saatiin pois tästä köyhyydestä. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä, se on ihan selvää. Haluaisin puhua kansallisen parlament, kansallisten parlamentin jäsenille. Puhumme nyt monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja jos se on yhtä alhaisella tasolla kuin mihin se on ajettu tällä hetkellä, niin lapset joutuvat jäämään köyhyyteen. Me puhumme tästä tänä päivänä. Me emme eh, saa sosiaalista Eurooppaa aikaiseksi ja pyydän teidän tukeanne tässä asiassa, jotta voimme pelastaa lapsemme. Thank you very much. Kiitos paljon tästä hyvin tunteenomaisesta puheenvuorosta, tunteellisesta puheenvuorosta. On hienoa, jos poliitikot puhuvat näin tunteellisesti. Politiikka on aina parempaa, kun on tunne mukana. Seuraavaksi herra Ante Bavic Kroatiasta. Thank you, Mr. Chair. The colleagues, I'm Kiitos hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. On hienoa saada osallistua tähän tärkeään keskusteluun. Tämä on tärkeää koko Euroopan unionille, sillä unionissa väestö ikääntyy eh, ja kasvu on hidastunut. On hienoa, että komission jäsen Suicha on vastaa juuri tästä demokratia- ja vyöstenkehityssalkusta. Kroatiassa puututaan institutionaalista lapsiköyhyyteen. Meillä on kansallinen strategia lasten oikeuksista vuosille 2014-2020. Me huolehdimme lasten hyvinvoinnista ja suojelemme lasten oikeuksia. Me kehitämme kansallisia standardeja Strategian tavoitteena on tuoda kaikki sidosryhmät yhteen, jotka ovat keskeisiä lasten oikeuksien toteutumiseksi. Näin ne voivat tunnistaa haasteita ja ongelmia ja saavutuksia ja määritellä kansallisia tavoitteita tulevalle kaudelle. Kun Euroopan unioni vuonna 2015 määritteli myös nämä lasten oikeudet. Siellä keskityttiin neljään strategiseen tavoitteisiin. Ensiksi pitää luoda lapsiystävälliset palvelut lasten elämää tärkeillä aloilla, terveydenhuolto, koulutus ja muut toiminnat. Ja lisäksi pitää poistaa kaikenlainen lapsiin kohdistuva väkivalta. Kolmanneksi pitää taata lasten oikeudet Äh, arkaluonteisessa tilanteessa ja neljänneksi pitää taata lasten osallistuminen, kuten komission sen Schmidt alustuksessaan sanoi. Äh, minä olen aivan samaa mieltä tästä, nimittäin lasten taatu, äh, oikeudet pitää taata, pitää taata erityisopetus, oikeus yksilölliseen kehittymiseen, hyvään terveydenhuoltoon ja myös vammaisten lasten oikeudet pitäisi ottaa huomioon. Lastenhoito on ennen kaikkea paikallisyhteisöjen vastuulla ja siellä on erilaiset taloudelliset resurssit. Lopuksi sanoisin, että olemme ottaneet myönteisiä askeleita, mutta vielä on tilaa parantamiselle. Pitää instituutioita lasten oikeuksia edistää, pitää myös muistaa vammaisten ja köyhien perheiden lasten, no, lapsien oikeukset. Seuraavat seitsemän vuotta ovat keskeisiä, kun huolehdimme lasten oikeuksista. Kiitos. Seuraavaksi Skevi Kutura Kuuma Kyprokselta. Kiitos. Eh, η πρόταση για καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά αποτελεί μονόδρομο. Euroopan lapsitakuu perustuu siihen, että yksi neljästä lapsesta on, kärsii köyhyydestä ja sosiaalista syrjäytymistä. Tämä ei ole pelkkä no, luku, vaan se on rikos lapsia vastaan. 25 las, miljoonaa lasta, alle 18-vuotiaista lasta, eivät saa kunnollista koulutusta ja sosiaalihuoltoa, terveydenhuoltoa, ravintoa. He elävät huonoissa asuinolosuhteissa. Tämä on tilanne <clears throat> Euroopassa. Lapsiköyhyys ei syntynyt yön yli, vaan se on seurausta sellaiselle politiikalle, joka on ristiriidassa Euroopan EUn poliittisten suuntaviivojen kanssa. Ja meidän täytyy asettaa tämä asia nyt keskeiseksi tavoitteeksemme, mutta me emme ole samalla sivulla eilispäivän tilanteen kanssa kun me, meillä, pakotet, meille pakotettiin palkkaleikkauksia, niin silloin myös sosiaalietuuksia leikattiin. Ja tämähän jättää kymmeniä tuhansia perheitä ilman apua ja tukea <clears throat> silloin, kun politiikan tarkoituksena oli päästä niihin tavoitteisiin, joita eri ohjelmissa asetettiin. Lisääntyvä lapsiköyhyys heikentää maailman tulevaisuutta. Tällaisilla lapsilla on vähän mahdollisuuksia <clears throat> verrattuna vauraampiin lapsiin ja nuoriin kehittyessään ja kehittäessään omia taitojaan ja pätevyyksiään. Me emme tarvitse yleissopimuksia, me tarvitsemme poliittista tahtoa, jota valitettavasti Euroopan unionissa puuttuu niin kun puhutaan hienoja sanoja ja sanotaan, että me huolehdimme lapsista ja kaikista, mutta kuitenkaan, kuitenkin varoja käytetään pikempikin byrokratiaan eikä lapsiin. Meidän pitäisi lopettaa keskustella, alkaa lähteä tuumasta toimeen. The next one. Kiitos. Seuraavaksi Agnes Jongerius, Euroopan parlamentin jäsen SD-ryhmästä. Kiitos Kiitos, että näin lukuisina tulette paikalle, sillä on todellakin tärkeää, että käsittelemme sitä, miten voimme ennaltaehkäistä lapsiköyhyyttä. Me emme puhu tässä pelkästään siitä, mitä voidaan tehdä EU-tasolla, ähm, mutta myös siitä, vaan myös siitä, mitä voidaan muillakin tasoilla tehdä, myös kansallisten hallitusten tasolla. Haluaisin korostaa sitä, mitä komission jäsen Schmidt sanoi, nimittäin lapsiköyhyys ei ole pelkästään köyhimpien jäsenvaltioiden ongelma. Minä tulen itse Alankomaista ja sitä on olemassa myös minun jäsenvaltioissa, meidän pitäisi hävetä tätä, sillä nämä järkyttävät luvut on jo mainittu. Jos aloittaa elämänsä köyhyydessä, on epätasa-arvoisessa, epäedullisessa asemassa koko elämänsä ajan, sen tiedämme. Meidän on katsottava, miten voimme tehdä yhteistyötä ja miten voimme painostaa niin sanotusti näitä kokouksen osallistuja ja kokouksen osallistujia ensi torstaina, kun siellä puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä. Minähän tulen Alankomaista, minua hieman hävettää se, että pääministerimme aina liikaa korostaa budjettia ja sitä, että pitäisi olla, budjetti pitäisi, budjetti pitäisi rajata yhteen prosenttiin bruttokansantulosta, joten mm, kysymykseni kuuluu, miten voisimme vahvistaa tätä vaatimustamme lapsitakuusta. Päätöslauselma on jo mainittu, mutta miten kansallisella tasolla tätä voitaisiin edistää, jotta voisimme yhdessä tukea lapsia? Kiitos. Seuraavaksi Rosa Staras EPP-ryhmästä Euroopan parlamentista. E Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsenille myöskin Eh, näiden valiokuntien johtajille. On ihan selvää, että alaikäisten ongelma on erittäin tärkeä Euroopan eh, instituutiolle ja parlamentille ja erityisesti näiden heikossa olevassa asemassa olevien lasten asema on erittäin tärkeä. Heillä on eh, esimerkiksi vammoja tai erityistarpeita, niitä ne pitää ottaa huomioon. Jäsenvaltiot ovat erityisasemassa Espanjassa. Minun maassani ajatellaan, että ei ole sellaista tilannetta, että lapsilla olisi sellainen tilanne, että ei ole koulutusta tai palveluihin pääsyä tai muuta huoltoa, niin minun maassani tällaiset sosiaaliset avustajat tai muut palvelut saadaan toimimaan niin, että tällaista ongelmaa ei ole. Mutta jos tämä kuitenkin tapahtuu tai kun tätä tapahtuu Euroopassa, niin voidaan sanoa, että jotakin ongelmia on, joku ei toimi. Minä itse olen ollut kymmenen vuotta tässä työssä, 15 vuotta olen seurannut tilannetta ja olen nähnyt, että kun perhe on vaikeassa tilanteessa, ei ole työtä, niin ongelmia tulee koulutus, terveys ja muilla aloilla. Eli tämä tätä tapahtuu ja se tarkoittaa, että jotain on vialla jäsenvaltiossa. Kuinka voisimme sitten rakentaa tämän lapsitakuun niin, että se ei tarkoita sitä, että jäsenvaltiot jotenkin voivat tässä äh, nostaa jalat pöydälle ja olla tekemättä mitään. Tämä pitää olla täydentävä toimi. Eli pitää tehdä niin, että rakenne rahastoja hyödynnetään koska ne ovat sitä varten olemassa. Meidän pitää hyvin tarkkaan valvoa, että mitä jäsenvaltiot tekevät, millä tavalla e, ne vievät tätä asiaa eteenpäin ja mikä ei toimi, jotta voidaan sitten katsoa, että lapsinaku on täydentävä toimi, koska lapsitakuu sen pitäisi täyttää tiettyjä aukkoja jäsenvaltiossa. Meidän pitää taata, että sitä todella hyödynnetään ja se on täydentävä toimi, jotta saadaan aikaiseksi tai päästään näihin tavoitteisiin, joita me haluamme saavuttaa, eli auttaa näitä heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja välttää köyhyyttä. Se on erittäin tärkeää ja sosiaalipilari on erittäin tärkeä tässä. Sitten kun puhutaan vammaisuudesta, me aina sanomme, että, että koulutus on tällainen inklusiivinen kaiken sisälle ottava, mutta kuitenkin tämä ei kuitenkaan ole totta. Euroopassa lähes missään jäsenvaltiossa se ei ole totta. Eli pitää katsoa, että miten voisimme käsitellä tätä asiaa, koska koulutus on yksi tärkeimpiä pilareita, joka sitten tuo ja tekee maailmasta oikeudenmukaisemman. Eli pitää auttaa näitä vammaisia lapsia. Oikein paljon kiitoksia komissiolle sen tekemästä työstä. Kiitos paljon. Seuraavaksi Dragos Pisairu, Euroopan parlamentin jäsen. Hyvät kollegat, me olisi oikeastaan turhaa puhua lapsitakuun tärkeyden, tärkeydestä yhä edelleen, sillä olemme oikeastaan kaikki siitä samaa mieltä. E, kaikki tietävät, miten tärkeitä lapsemme ovat yhteiskunnassa, mutta ongelmana on se, että tartumme tähän tilaisuuteen uudesta yhteiskuntamme perustuvanlaatuista. Me puhumme Euroopan kehityksen ohjelmasta, digitalisaatiosta. Miksi emme voisi puhua lasten lasten E, lapsiasioiden edistämisen sopimuksesta voisimme biljoona euroa säästää, sillä me emme sijoita ennaltaehkäisyyn, varhaiskasvatukseen. Ja tämä luo julkissektorille valtavan laskun, biljoonan laskun. Me voisimme paremmalla lapsipolitiikalla ja nuorisopolitiikalla rahoittaa koko vihreän kehityksen ohjelman. Kyse ei ole siitä, haluammeko tehdä tätä. Kyse on siitä, onko meillä poliittista tahtoa yrittää poliittinen erimielisyys. Poliittinen erimielisyys tarkoittaa sitä, että tässä erotellaan edelleen ne ryhmät, jotka uskovat oikeuksiin ja valtioiden velvollisuuteen suojella oikeuksia, mikä on hyvin tärkeää. Toiset ryhmät sitten taas näkevät tässä, että sijoitus on tärkein sana. Ja tällä hetkellä meillä on näyttöä, joka osoittaa, että että tällaiset sijoitukset voivat luoda sekä sosiaalisia etuja että myös taloudellisia etuja, sillä ihmiset ymmärtävät, että sijoittaminen ihmispääomaan on keskeistä. Ja yksi erimielisyys tai jakolinja tässä on julkisia yksityissektorin välillä. Tässä sanotaan, että pelkästään julkisektorin pitäisi olla vastuussa, mutta se on aivan tekopyhää. Kyllä meidän pitäisi käyttää myös yksityisen sektorin vipuvaikutusta. Monivuotiset rahoituskehykset ovat keskeisiä tässä, mutta meidän pitäisi käyttää myös muita välineitä, jotta otamme yksityissektorin mukaan. Ja sitten hallinnon, hallintokuilu. Me tarvitsemme paikallisyhteisöjä, ne pitää ottaa mukaan. Kunna, kunnat ja paikalliset päättäjät, näitä ongelmia ei voida ratkaista, ellei oteta kaikkia sidosryhmiä mukaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Alicia Homskielm ST-ryhmästä. Muchas gracias. Kiitoksia oikein paljon. Kun kuuntelin näitä puheita, jota kollegat esittivät. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että lapsiköyhyys on yksi haasteista, joka meidän pitää ratkaista Euroopan unionissa. Yksi neljännes lapsista elää köyhyystä, jo yksi kymmenes osa on sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Eli tämä on erittäin tärkeä aihe ja tämä ongelmat alkavat varhaisella iällä ja ne voivat sitten vain pahentua myöhemmin. Ja tämä on sellainen asia, jota emme voi hyväksyä. Tässä parlamentissa aloitin 2018 vuonna ja silloin lapsitakuulle myönnettiin tietty määrä, tai määrättiin tietty määrä raha ja, raha, ja määriteltiin, että lapsiköyhyyden poistaminen ja kitkeminen olisi yksi Euroopan unionin tavoitteista. Ja aivan kuten olemme nähneet nyt, käydään näitä MFF-keskusteluja, eli monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään. Se on erittäin tärkeää, että tämä asia otetaan huomioon. On hieman huolestuttavaa se, mitä olemme nähneet näiden ensimmäisen lukujen myötä. Miten voimme taistella tätä ongelmaa vastaan, koska on ihan totta, että jäsenvaltioiden pitää todella käsitellä tätä asiaa ja ongelmaa, mutta Euroopan unionin pitäisi auttaa tässä, koska tämä on sellainen asia, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Eli rahoituksellisella tasolla tämä on tärkeää. Katsotaan, kuinka tässä päästään eteenpäin. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Fabiola Carcosa Portugalista. Obrigada, senhor presidente, caros colegas. É um, uma alegria muito grande estar aqui. Kiitos puheenjohtaja. On todellakin suuri ilo saada olla täällä tänään ja saa, että saan osallistua tähän rauhanprojektiin. Koska jos puhutaan vain luvuista, täytyisi kuitenkin muistaa, että puhumme ihmisistä ja varsinkin lapsista, joka lapsit ovat todellakin meidän tulevaisuutemme. Komission varapuheenjohtajan sanat joka vastaa väestörakenteesta. Tämä oli, tässä oli oikein erinomainen yhteys, koska että nämä, hänen vastuualueensa salkkunsa laitetaan yhteen pank- paikkaan yhdessä komissiossa, taistellaan köyhyyttä vastaan ja, osallistu- ja osallistuvan toiminnan puolesta. Ja, tämä, tämä lapsihanke voisi olla tärkeä osa tämä, tähän tärkeään tavoitteeseen pääsemisessä. Ja kysyisinkin tältä pohjalta, jos, josko tässä on ajateltu kohdennettuja toimenpiteitä monissa Euroopan maassa on kuitenkin suuria eroja poikien ja tyttöjen välillä missä määrin tätä asiaa hoidetaan ja onko teille myös tällaisia kohdennettuja toimenpiteitä suunnitteilla kysymyksiä, jotka liittyvät seksuaalisiin suuntautumisiin ja, ja sukupuolisidonnaisiin identiteettiasioihin ja kysymys väkivallan vastustamista. Sitä on edelleenkin monien, monissa maissa asianlaita. Uh, Kiitos paljon. Viimeisenä puheenvuoron saa Kasimir Kolodzietsi puolesta. Kiitos. Hyvät komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Me olemme hyvin kiinnostuneita tästä eurooppalaisen lapsitakuun aloitteesta. Oli hienoa kuulla tai olla nähdä, että herra Schmidt kävi myös tuolla Puolan parlamentissa. Olin oikein tyytyväinen tuohon tapaamiseen. Lapsiköyhyyden torjuminen ja lapsien tukeminen yksi Puolan hallituksen prioriteetista. Me olemme huhtikuussa 2016 ottaneet käyttöön eh, mittavia etuisuuksia lapsiperheille. Tämä on osa ohjelmaa nimeltä perhe 5000 plus, tämä on suurin tulonsiirti lapsiperheille sitten vuoden 1989. Perhe 500 plus ohjelma vähentää lasten ja nuorten köyhyyttä ja sillä sijoitetaan ihmispääomaan – se on yksi suurimmista ohjelmista lapsi äh, äh, Puolassa. Äh, yksi lisäohjelma Puolassa on ohjelma, joka kohdistuu 7-20-vuotiaisiin, jotka ovat koulussa. Ja sitten meillä on toinen ohjelma korkeintaan 24-vuotiaille 24 nuorille. Ja meillä on lisäksi ohjelma, jolla on parannettu pääsyä lastenhoitoon kuusivuotiaaksi asti. Tämä on tärkeä osa perhepolitiikkaa. Meillä on myös tämä, myös tämä isojen perheiden ohjelma, moni lapsiperheiden ohjelma. Tällaiset monilapsiperheet saavat tiettyjä etuisuuksia. Tämä monilapsiperheiden kortti on hyvin suosittu Puolassa. Yli 6000 kumppania on mukana tässä ohjelmassa. Ne antavat siis e- alennuksia esimerkiksi tällaisille suurille perheille. Lisäksi haluaisin vielä mainita, että nämä ovat aloitteita, joihin kannattaa keskittyä. Meidän pitää katsoa myös internetiä ja myös internetissä tapahtuvaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille osallistumisesta tähän keskusteluun. Uskon, että tämä keskustelu on ollut hyvin hyödyllistä. Haluaisin kiittää komission edustajaa heidän alustuksestaan. Me olemme kaikki tietoisia tästä ongelmasta ja olen iloinen, että keskustelussamme olemme kuullut, olemme kuulleet laajamittaista tukea tähän ongelmaan puuttumiselle. Me haluamme loogisen ratkaisun ongelmaan. Loogisen ratkaisu olisi se, että jokainen lapsi saisi yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Tämä lapsitakuu olisi tällainen väline. Meillä on siis paljon työtä edessämme. Asiasta tullaan ja näistä, tästä aloitteesta tullaan varmasti keskustelemaan vielä useita kertoja. Uskon, että voimme olla kaikki samaa mieltä siitä, että Euroopan komissio ja kaikki kansalliset hallitukset, niiden pitäisi päättäväisesti puuttua tähän ongelmaan. Me omalta puoleltamme Uskomme, että jokainen lapsi ansaitsee yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja unelmiansa toteuttamiseen, katsomatta siihen, missä lapsi elää. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme tämän toteuttamiseksi. Uskon täysin, että ongelma saadaan ratkaistua lähitulevaisuudessa. Nyt antaisin vielä puheenvuoron takaisin Rova Duris Nikolsonoville, jotta hän voi toisen osion esitellä. Niin, me siirrymme nyt toiseen osioon. Oikeudenmukaiset minipalkat vaikuttaa kuitenkin keskustelun pohjalta siltä, että tämä kyllä liittyy elimellisesti myös lapsitakuuseen, kun, sillä kuten komissio sen Schmidt sanoi, toimet, joihin ryhdymme vanhempien kohdalla, auttavat myös lapsia. Ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsen Schmidtille. Hän voi pitää aiheesta lyhyen alustuksen oikeudenmukaiset minimipalkat. Riittävät palkat ovat keskeisiä, jotta voidaan taata kohtuulliset elinolot ja työolot kaikille työntekijöille Euroopan unionissa. Tätä on painotettu Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien pilarissa, sen periaatteessa numero kuusi, minimipalkat, ennen kaikkea lakisääteiset tai ähm, työmarkkinasopimuksiin äh, perustuvat minimipalkat, ovat tärkeä väline taistella alhaisen palkkoja vastaan. Näin voidaan torjua köyhyyttä ja palkka-epätasa-arvoa. Näin voidaan huolehtia siitä, että työ kannattaa, näin voidaan huolehtia työllisyyskannustimista ja, ja voidaan myös tukea naisten osallistumista työmarkkinoille. Kuitenkin suoriutuminen on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa palkkaepätasa-arvo on kasvanut useissa Euroopan osissa. Matalapalkkatyöntekijät ovat nähneet, että heidän ostovoimansa on huonontunut verrattuna muihin väestön osiin. Tämä ei vastaa Euroopan lupausta yhteisestä vauraudesta ja ö, yhtäläisistä mahdollisuuksista. Siksi komission puheenjohtaja von der Leyen on sitoutunut ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla ehd varmistettaisiin se, että jokainen työntekijä Euroopan unionissa saa kohtuullisen vähimmäispalkan. Tässä kontekstissa 14. tammikuuta komissio hyväksyi asiakirjan, joka lanseeraa ensimmäisen vaiheen työmarkkinaosapuolten kuulemisen mahdollisesta suunnasta, johon EU, EUn vähimmäispalkka-aloite voisi mennä vähimmäispalkkatavoite auttaisi siinä, että lisättäisiin matalapalkkatyöntekijöiden ostovoimaa kaikissa jäsenvaltioissa. Näin luotaisiin kysyntää ja samalla säilytettäisiin työllisyysaste ja kilpailukyky toiseksi alhaalta ylöspäin suuntautuva lähentyminen, konvergenssi loisi yhtäläiset mahdollisuudet yrityksille sisämarkkinoilla. Kolmanneksi näin luotaisiin poliittista liikevoimaa vähimmäispalkkojen parantamiseksi ja tuettaisiin siis olemassa olevia aloitteita kansallisella tasolla. Komissio on täysin tietoinen siitä, että uusi EU-aloite ei määrittele yhtenäistä eurooppalaista palkkatasoa. Vähemmäispalkan ei pitäisi olla sama jokaisessa jäsenvaltiossa. Pitää ottaa huomioon vaikutukset työllisyyteen ja taloudelliseen voimaan. Tällainen aloite ei myöskään pakota ottamaan käyttöön lakisääteistä vähimmäispalkkaa niissä jäsenvaltioissa, joissa on työehtosopimuksen asia katettu tunnettu laajalti. Nämä järjestelmät niitä suojellaan, niin ei aita vaikuttaa lakisääteisellä vähimmäispalkalla aloitteella. Sen sijaan, sijaan yritetään vahvistaa työmarkkinaosapuolten kolmikantaneuvotteluita niissä jäsenvaltioissa, jotka ne ovat heikkoja. Meidän pitäisi tukea näitä jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja institutionaalistumista työmarkkinaosapuolten kohdalla. Vähimmäispalkat voidaan siksi määritellä joko työehtosopimuksin tai lakisääteisesti kunnioittaen kansallisia perinteitä ja työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta. Olemme aloittaneet työmarkkinaosapuolten ensimmäisen kuulemisvaiheen. Kuuleminen tulee päätökseen tämän kuun lopulla tai maaliskuun alussa ja sen jälkeen komissio tutkii työmarkkinaosapuolten esittämät kannat, elleivät työmarkkinaosapuolet lähde itse neuvottelemaan asiasta komissio aloittaa sitten toisen kuulemisvaiheen jossa kuullaan työmarkkinaosapuolia mahdollisen EU-aloitteen sisällöstä. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitos paljon komission jäsenelle. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron rouva, rouva Sterciani Bitiulle. Toivottavasti äänestin, äänsin tämän oikein, että hän on Kreikan sosiaaliasioiden valiokunnan jäsen. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan eh, komission puheenjohtaja Ursula von Leyenia tästä erittäin hyvästä aloitteesta. Tämä osoittaa, että hän on todella tietoinen siitä tosiasiasta, että EU tarvitsee eh, kunnollisen oikeudenmukaisen tilanteen kaikkien työntekijöiden osalta. Tämä on erittäin tärkeä. Se on tärkeä ja tarpeellinen väline. Ensimmäinen väline, jolla päästään tähän tavoitteeseen, on se, että otetaan esille tämä minimipalkka. Naisena olen mukana vaikuttamassa asioihin siihen, että tätä sukupuolta puolten välistä palkkaeroa saataisiin vähennettyä. Kreikassa minimipalkka on oltu säädeltynä jo 2012 vuodesta ja 2013 vuodesta lähtien me olemme ottaneet käyttöön nykyisen järjestelmän, jossa on lakisääteinen minimipalkka ja lakisääteinen minipalkka, jo palkkio, joka jossa tässä menettelyssä kuultiin erilaisia sidosryhmiä, saatiin teknistä ja tieteellistä tukea myöskin asiantuntijoilta eri aloilta eri asioissa, esimerkiksi talous, työasiat ja työsuhteet ja niin edelleen. Ja mitä sitten tulee Kreikan lainsäädäntöön, niin minimipalkan ja palkioiden määrä on asetettu siten, että otetaan huomioon Kreikan talouden tilanne – ja myöskin sen kasvun näkymät tuottavuuden näkö, näkökulmasta ja myös hinnat, kilpailukyky, työllisyystilanne otetaan huomioon palkat ja palkkiot. Ja tämä prosessi otettiin käyttöön syyskuussa 2018 ja 2019 vuonna tammikuussa se saatiin sitten vietyä loppuun ministeripäätöksen pohjalta ja lakisääteinen minipalkka on 650 euroa tämän perusteella. Jotta voisitte ymmärtää paremmin tämän summan ja ostovoiman, 10 euroa maksaa edullinen ateria. Kreikassa, Luxemburgissahan se on 17 euroa ja pieni vuokra pienestä asunnosta on 350 euroa. Luxemburgissahan sama asunto olisi jopa 1500 euroa. Käytän näitä maita esimerkkeinä, koska niillä on alhaisin ja korkein minimipalkka Euroopassa. Ja täytyy huomata, että 1998 vuodesta lähtien 2011 vuoteen asti tämä minimipalkka on noussut ja heinäkuussa 2011 oli viimeisin kohde, sitten marraskuussa 2018 vuonna, äh, kahdeksan vuonna tätä minimipalkkaa leikattiin äh, nuorten osalta ja sitten 18-25-vuotiaiden osalta myöskin. Ja tämä vähennys ja leikkaus johtui tästä velkakriisistämme ja myöskin näistä mukautusohjelmista. Minimipalkka ja sen lisääntyminen 2020 äh, vuonna, siitä on keskusteltu paljon Kreikassa viime aikoina. Ja se, että minimipalkkaa saataisiin nostettua, se liittyy myös erilaisiin etuuksiin, joita myöskin lisätään, korotetaan näiden korkeampien minimipalkkojen myötä. Ja tämä mahdollinen nosto vaikuttaa noin 17 000 työntekijään, jotka saavat joko tämän minimipalkan kokoaikaisena työntekijänä tai osa-aikaisena työntekijöinä ja heille maksetaan 500 euroa tai sitä vähemmän kuussa. Hiljattain pääministerimme sanoi, että tämä uusi New Democracy-hallitus kannattaa minimipalkkoja, mutta tämän pitäisi, tämä pitäisi liittää meidän taloutemme kasvuasteeseen ja sen tuottavuuteen. Minimipalkka-asia on ollut huolenaiheena EU:ssa, jossa pyritään talouden kasvuun ja työpaikkojen lisäämiseen ja pyritään vähentämään palkkaeroja. Kreikassa tuetaan tätä eurooppalaista minimipalkka aloitetta. Kreikan kanta on se, että meillä pitäisi olla eurooppalainen mekanismi, joka mahdollistaisi sen, että kansalliset lainsäätäjät pystyvät asettamaan tämän minipalkan. Kreikka haluaa edistää ja vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua ja demokraattisia prosesseja. Meidän talouspolitiikkamme pyrkii siihen, että meillä olisi tällainen sosiaalinen sisältö joka liittyisi myöskin työelämän työsuojeluun. Tietysti me kunnioittamme näitä sosiaalikysymyksiä ja sosiaali asiassa neuvottelujen vapautta ja työmarkkinaosapuolten vapautta. Ja se, mitä EU tekee, se, sitä ole vaikea ymmärtää, kun ajatellaan termejä ja lyhenteitä, mutta on vaikea ymmärtää sitä, mikä vaikutus politiikoilla on työntekijöiden jokapäiväiseen elämään. Tämä on se, mihin me pyrimme. Tämä asia parannettaisiin. Kiitos paljon. Nyt voimme aloittaa keskustelun Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenten välillä. Meillä on pitkä puheenvuoro ja koska me olemme nyt jo aikataulusta myöhässä, sillä meidän pitää päättää tämä kokous seitsemältä, pyytäisin teitä pitämään silmällä puheajan aikaa. Teillä on korkeintaan puolitoista minuuttia puheaikaa. Pyydän anteeksi tätä, mutta aikataulu on mikä on. Edustaja Johansson Ruotsista saa ensiksi puheenvuoron. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi sanoin selvästi, että Ruotsi pitää hyvänä komission kunnianhimoisia tarkoituksia vahvistaa ja vaalia sosiaalista kestävää Eurooppaa säädöllisellä työ- ja elinolosuhteilla. Tällä tavalla me kunnioitamme ja ymmärrämme komission aloitetta, joka koskee minimipalkkoja unionin sisällä, mutta me katsomme, että tämä täytyy toteuttaa kansallisen toimivallan puitteissa. Me olemme tyydytyksellä todenneet, että komissio on ilmaissut, että minimipalkkat pitää ottaa käyttöön kunnioittaa jäsenvaltioiden eri perinteitä, mutta olemme huolestuneita sitä keskustelusta, jota käydään nyt siitä, että pakotettaisiin, otettaisiin pakottavaa lainsäädäntöä minimivalkoista. Ruotsin työmarkkinat perustuvat suurilta osin äh, itsesäätelyyn, äh, sopimusten äh, välityksellä, jotka, joita itsenäiset osapuolet tekevät. Työehtosopimukset kattavat kutakuinkin koko työmarkkinat. Tämä malli on vahvasti vaikuttanut sekä kunnollisiin minimipalkkoihin että hyvään reaalipalkkakehitykseen, kuten myös kilpailukykyyn ja muuntautumiskykyyn. Ruotsin kannalta on äärimmäisen tärkeää, että tämä malli voi jatkaa jatkoa, jatkaa tulosten toimittamista. Me vastustamme direktiivejä tällä lailla sekä työnantajat että AY-järjestöt ja myös kaikki poliittiset puolueet Ruotsin valtiopäivillä ovat yhtä, yksituumaisia tästä asiasta. Me, meillä ei ole mitään ongelmaa suosituksen kanssa, joka ei avaa tulevaisuudessa mitään oikeudellista rajoitusta osapuolten mahdollisuuteen vapaasti ja yksilöllisesti neuvotella sopimuksista. Ruotsi kehottaakin komissiota ja parlamenttia suuntaamaan työnsä sellaista ratkaisua kohti, jolla saadaan jolla päästään yhteiseen äh, tavoitteeseen, jossa meillä on äh, säädölliset äh, minimipalkat ja kohtuulliset elinolosuhteet koko Euroopassa. From Bulgaria. Kiitoksia seuraavaksi Bulgariasta Rovas Angelova. Kiitos puheenjohtaja. Vähimmäispalkan aihe on Bulgarille erittäin tärkeä. Tämä ei johdu pelkästään väestön kehityksen haasteesta, vaan myös siitä, että haluamme luoda korkean elintason kaikille maassamme. Tästä syystä Bulgariassa me olemme aloittaneet laajamittaisen keskustelun tästä Euroopan komission aloitteesta. Aiomme osallistua myös tuohon kuulemismenettelyyn, joka to- toimit, toteutetaan sosiaalisten oikeuksien pilarien toimintasuunnitelman yhteydessä. Bulgariassa on lakisääteinen vähimmäispalkka, joka perustuu talouden realiteetteihin, mutta myös työnantajien mahdollisuuksiin. Meidän on selvä, että tämä antaa hyvän perustan talouskasvulle. Se on tapa parantaa kysyntää kansallisella tasolla ja elinoloja. Tämä on mielestäni hyvä aloite EU-tasolla, sillä tällä aloitteella voidaan parantaa elintasoa ja luoda avoimuutta. Kiitos. Seuraavaksi Euroopan parlamentista edustaja Johan Danielson. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia Nikolakselle myöskin tästä alustuksesta. Meillä on ollut mahdollisuus keskustella tästä aiheesta eurooppalaisista minimipalkoista aikaisemmin ja kuulimme myöskin kollegalta kansallisesta parlamentista siitä, että eh, mitä epäilyksiä meillä oli tämän direktiivin suuntaan, olisimme pitäneet suositusta parempana, mutta haluaisin viedä tätä keskustelu hieman eri suuntaan. Eilen meillä oli Eurofan meidän e, valiokunnassamme ja siellä puhuttiin näistä ongelmista. Ja yksi oppiläksy tästä keskustelusta oli se, että ihmiset, joilla on köyhyysriski edessään, ovat sellaisia, jotka ovat tahtoa, tahdon vastaisesti osa-aikaisessa työssä tai muuten vain väliaikaisilla työsopimuksilla työssä. Eli mitä voitaisiin tehdä, en tiedä, onko tällä aikaa vastata, mutta tämä voisi olla keskustelun alku. Mitä voisimme yhdessä tehdä, kun meillä on tämä aloite minimipalkoista, jotta sitten suurempi osa e- Euroopan väestöä saisi mahdollisuuden saada tällaisia päätoimisia töitä osa aikaisten työsopimusten ää, sijaan? Kiitoksia. You, uh, Kiitos. Seuraavaksi Rova Marakalista Romaniasta. Kiitos puheenjohtaja. Romania odottaa innolla tätä päätöstä, joka tehdään tästä aiheesta ja me arvostamme kyllä sitä, että kunnioitatte kansallista päätöksentekoa, sillä jokaisella jäsenvaltiolla on omat ominaispiirteensä. Romania on yksi niistä jäsenvaltioista, joissa on lakisääteinen vähimmäispalkka. Tämä tuli siis hallituksen päätöksestä. Mutta minua kyllä vähän mietityttää, mitä, tar- mitä eh, tapahtuu, kun ammattiliitot ja työnantajat eivät ymmärrä tätä, sillä näin voi tapahtua. Mitä tapahtuu, jos ne eivät pysty neuvottelemaan niin, että saataisiin myönteinen tulos aikaiseksi? Pitääkö silloin harkita lakia vähimmäispalkasta? lakia, joka säännellisi taloudellisia toimia, esimerkiksi inflaatiota tai työvoiman tuottavuutta, sillä vähimmäispalkan kasvun pitäisi vastata jokaisen valtion taloudellista realiteettia. Sanon tämän ja haluaisin korostaa, että Romaniassa esimerkiksi PK-yritykset kattavat 80 58 prosenttia BKTstä, joten niillä on hyvin tärkeää katsoa, miten, minkälainen vähimmäispalkka on, jotta emme tässä yksityissektoria tuhoa. Kiitos. Seuraavaksi Angelius Tiselles Maltalta. Thank you, thank you. Kiitos. Kiitos Euroopan komissio keskustelee tästä ja ehdottaa tätä vähimmäispalkkaan puitteistoa kaikille jäsenvaltioille. Maltalla on jo lakisääteinen vähimmäispalkka kaikille työntekijöille vuonna 2017. Me tarkistimme tätä, tätä vähimmäispalkkaa ja sovimme työmarkkinaosapuolten kanssa, että työntekijät eivät elä vähimmäispalkalla enempää kuin vuoden. Vuoden jälkeen työntekijöiden pitää saada palkan korotus peruspalkkaansa. Eli vaikka meillä on laki vähimmäispalkasta, me olemme myös säätäneet, että työntekijään voi olla vähimmäispalkan alaisuudessa vain vuoden. Olemme nostaneet vähimmäispalkkaa jo viiden vuoden ajan joka vuosi, emmekä ole myöskään lisänneet verotusta. Lisäksi vammaisten henkilöiden kohdalla meillä on ohjelmia, joilla me edistämme näiden henkilöiden osallistumista työmarkkinoille. Meillä on myös pieni, tiedämme myös, että meillä on myös pieni määrä henkilöitä, jotka eivät näistä ohjelmista riippumatta pääse työmarkkinoilla. Näitä ihmisiä pitää kohdella kunnioittavasti. Heille pitää taata vähimmäispalkka, sillä me haluamme, että he pystyvät elämään hyvissä oloissa. Nämä henkilöt, joilla on vakava vamma, saavat etuisuuden, joka vastaa vähimmäispalkan tasoa. Pyytäisin kunnioittamaan puheaikaa, se on puolitoista minuuttia. Ja sitten edustaja Bischoff äh, täältä Euroopan parlamentista. Kiitos. On hyvä, että meillä on kaksi aihetta, lapsiköyhyys ja sitten minimipalkka. On selvää, että nämä molemmat asiat liittyvät kiinteästi yhteen, ellei äh, ole, äh, ellei ole äh, selkeitä palkkoja, niin aina tulee olemaan lapsiköyhyyttä. Siksi tätä on tärkeää käsitellä. Olen kiitollinen sitä, että komissio on tähän ryhtynyt ja on osoittanut rohkeutta. Ja me olemme nähneet ja, lähenneet ja kollegani sanoi sen, meillä on 20 strategia ja se on sitomat meillä ja jos me haluamme sitomattomasti vähentää köyhyyttä, itse asiassa meillä on nyt enemmänkin köyhyyttä. Nyt me yritämme todellakin ryhtyä tähän sitovalla ja vakavalla pohjalla. Tämä on oikea askel, mutta olemme myös kuulleet, että tässä on hieman erilaisia asenteita, koska meillä on maita, joissa on paljon köyhiä, jotka kuitenkin työskentelevät, ovat köyhiä, mutta sitten maita, joissa on hyvä työehtopolitiikka ja, ja siellä se voidaan hoitaa toisella, toisella tavalla. Siksi onkin tärkeää, että meillä on tällainen kaksoistrategia, että yhtäältä me vahvistamme työehtopolitiikkaa ja työsopimuspolitiikkaa, ei niissä maissa, joissa se on jo vahva, vaan niissä, missä se on heikki, heikko, koska tämä on hyvin tärkeä. Vähimmäispalkat ovat vain se alin, tavallaan alin taso, mutta hyvien palkkojen saaminen Euroopassa, joka on kuitenkin maailman rikkaimpia mantereita, se on se, mihin me yhdessä pyrimme, ja siksi yhtäältä meidän täytyy, emme voi pelkästään painaa vähemmäisvalkkojen päälle ja puuttua työehtopolitiikkaan, niin kuin Kreikassa on tapahtunut, vaan me haluamme myös huolehtia siitä, että jokainen Euroopassa, joka työskentelee, saa, voi myös elää hyvin sillä palkalla. Thank you now, Mr. Attila Bartsa from... Kiitoksia sitten Attila Unkarista. puheenjohtaja. Unkarin parlamentti seuraa hyvin läheisesti komission kuulemista ja käsittelyä tässä minimipalkka-asiassa. Komissio haluaa kunnioittaa noudattaa työmarkkinaosapuolten näkemyksiä ja työehtosopimuksia ja niin edelleen. Tämä on hieno asia. Unkarin työmarkkinaosapuolet ovat myöskin mukana tässä kuulemisessa. Mitä sitten tulee Unkarin tilanteeseen? Kymmenen viime vuoden aikana palkka, minimipalkka on kaksikertaistunut ja rahoitustilanne ei ole yhtä vakava, tai tämä tilanne ei ole yhtä vakava enää Unkarissa kuin Euroopan unionissa. Meillä on kuitenkin huolenaiheita liittyen tähän lailliseen oikeusperustaan ja myöskin työmarkkinaosapuolten äh, kompetensseihin. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että komission otettava huomioon näin kuulemisen tulokset ja sen pitää tehdä vaikutusten arviointi, joka on syvällinen. Me tiedämme kaikki, että että nykyisessä taloustilanteessa palkat nousevat joka puolella Eurooppaa ilman, että komissio puuttuu asiaan, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, aivan kuten näemme tästä yhteisraportissa käsittelee työllisyystilannetta. Kuitenkin säännöt ovat erilaisia liittyen minimipalkkaan, ja tämä sitten vaikuttaa kansalliseen kilpailukykyyn. Sitten Euroopan parlamentin jäsen, eh, edustaja Schirmev. Es runāšu latviski. Tātad mūsu politiska grupa Zaļie Eiropas brīvā allianssi. Kiitoksia meidän poliittinen ryhmämme GUE. Me olemme tehneet paljon työtä ja taistelleet sen puolesta, että meillä olisi yhtenäinen lähestymistapa minimipalkkaan ja vähimmäistuloon Euroopan unionissa. Muistuttaisin siitä, että, että meidän päätöslauselmamme huhtikuulta 2019 me myös puhuimme tästä asiasta siinä päätöslaulusemassa äh, vähimmäistulosta. Ja herra Schmidt, me todellakin toivomme, että komissio äh, silloin, kun se äh, työstää tätä vähimmäispalkkaa, ei unohda vähimmäistuloa EUn tasolla, koska erityisesti lapsiköyhyys ja lapsiköyhyyden vastustaminen – liittyy myös enemmän vähimmäistuloon eikä e, kuin vähimmäispalkkaan. Kun puhumme vähimmäistulosta, vähimmäispalkasta, me olemme huolissamme siitä, että, että on ehdotettu, että ei, ei ta, oteta huomioon medianipalkkaan – koska on, ja tämä on huono juttu, koska on niin paljon palkkaeroja, mutta keskustelemme tästä vielä, kiitos. Kiitos sitten Laszlo Varjo Unkarista, ole hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Eh, kiitoksia mahdollisuudesta eh, puhua täällä. Kiitoksia komission jäsenelle. Me tuemme aloitteita, jotka pyrkivät vahvistamaan Eurooppaan. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on sanottu. Euroopassa tarvitaan tätä mahdollisuutta. Meidän pitää antaa mahdollisuus äh, jäsenvaltioille. Sitten aloitteista sosiaalialalla niiden pohjana voi olla vahva talous, mutta kuitenkaan emme pysty saavuttamaan vahvaa taloutta ellei sosiaaliset olosuhteet ole sen mukaisia. Tietoudet ja työntekijöiden tietotaito ja tilanne vaikuttavat tämän talo, taloustilanteen syntyyn. Unkarissa meillä on 4,4, 4,4 miljoonaa ihmistä, 3,1 miljoonaa ihmistä ansaitsee sellaisen palkan, joka on eurooppalaisen keskiarvon alla. Eli meidän mielestämme tämä aloite on hyvä. Ja me tiedämme, että monissa maissa on jo paljon kokemuksia minimipalkka-asiassa, joten me kiinnitämme erityistä huomiota näihin aloitteisiin ja erityisesti vuoropuheluun muiden kuin hallinnollisten osapuolten kanssa, kiinnostuneiden osapuolten kanssa. Meitä kiinnostaa kokemusten vaihto Tämä on erittäin tärkeä asia. They have to leave at seven sharps and we have... Tulkien pitää lähteä kello seitsemältä ja meillä on vielä tässä puhujia listalla, joten yksi minuutti 20 sekuntia per puhuja on nyt aikaa. Ja seuraava puhuja, Yslam Demirav Euroopan parlamentista, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan sosiaalinen peruskirja sen neljäs artiklassa mutta puhutaan oikeudesta, oikeudesta oikeudenmukaiseen työhön ja palkkaan. Ja tässä peruskirjassa myös säädellään tarkkaan, että ihmiset, jotka työskentelevät, niiden täytyy saada kohtuullinen palkka, jotta he pystyisivät takaamaan kohtuullisen elintason. Nyt keskustellaan sitä, että mikä on oikea, asianmukainen tai kohtuullinen tai oikeudenmukainen, mutta se on kuitenkin todennäköisesti ne, jotka ovat työssä, niin ovat köyhiä työssä. Ja, ja me kuitenkin olemme puhuneet siitä, että mikä on köyhyys, se on 60 prosenttia mediaanipalkasta, se on määritelty jo Euroopankin tasolla, ja ihmiset, jotka saavat tämän palkan, joka on alle tämän 60 prosenttia, heitä uhkaa köyhyys, se on fakta. Ja, kun katsotaan Euroopan sosiaalista peruskirjaa, niin täytyy määritellä nämä äh, minimipalkat, se on 60 prosenttia medianipalkasta, niin useimmat Euroopan jäsenmaat käyttävät vähimmäispalkkaa ja minä tulen Saksasta. Meilläkin on vähimmäispalkkaa, mutta tämä vähimmäispalkka on niin pieni, että ihmiset, jotka saavat sellaista palkkaa, niin ne joutuvat kuitenkin köyhyyden kohteeksi ja Euroopan tasolla meidän täytyy puhua oikeudenmukaisesta vähimmäispalkasta ja luoda sitovia määräyksiä ja määritellä sel- selkeästi, että millä tavalla suojellaan köyhyydeltä. Ja kyllä EU, tämä on EU e ei saa tehdä palkkapolitiikkaa, mutta siitä ei ole kysymys. On kysymys elinolosuhteiden tasaamisesta Euroopan tasolla. Please, European Parliament. Dura Frandis Euroopan parlamentista seuraavaksi. Puhun osittain parlamentin jäsenenä, mutta kuitenkin espanjalaisena, koska Espanjan hallitus ei ole pystynyt lähettämään tänne parlamentin jäseniä, joten minä sitten puhun heidänkin puolestaan. Eli halusin kertoa hieman tilanteesta Espanjasta. Sitä ei varmasti tunneta. Nykyinen sosialistihallitus on luvannut lisätä tätä vähimmäispalkkaa tämän kauden aikana – ja se on tämä suositeltu palkkamäärä. Ja tämä on tehty työnantajien sopimuksella. Ja tässä voidaan sanoa, että minimipalkka, jonka hallitus säätää, se voi sitten muuttua tämä tilanne, kun hallituskin muuttuu. Eli on erittäin tärkeää, että meillä on unionin laajuinen aloite, joka sitten takaisi tällaisen minimitason, jotta voimme torjua köyhyyttä, koska köyhyyttähän ei torjuta ainoastaan vähimmäispalkalla, mutta se on kuitenkin tärkeä väline tässä taistelussa. Ja Espanjassa, Espanjan sosialistiryhmän myötä me pyrimme puolustamaan tätä aloitetta, joka tietysti eh, sitten parantaa työntekijöiden tilannetta ja joka sitten antaa jokaisessa jäsenvaltiossa kunnolliset ihmisarvoiset palkat. European Parliament. Dennis Ratke Euroopan parlamentista. Ja, Dank, Kiitoksia puheenjohtaja, herra komissaari teillä on todellakin vaikeaa tehtävä edessänne, koska vähimmäispalkkakysymys ei ole, ei ole sellainen, jota, kauhean, jotka, joita monet katsovat, vaan oikeastaan sitaateissa teillä on siellä ongelma, että teidän pomonne on kirjannut sen, että, että sadanensissä sanapäivänä aikana täytyy tulla ehdotus. Mutta siksipä sanonkin aivan selkeästi, että periaatteessa tämä vaikean tehtävän hoitaminen – vaan saa kyllä äh, meiltä täyden tuen. Täällä on kollegoita myös Pohjoismaista ja minä ymmärrän, että siellä on suuria kysymysmerkkejä, koska erityisesti Pohjoismaissa, myös Itävallassa, siellä on toimivat, hyvin toimivat järjestelmät ja kaikki ovat huolissaan, että minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla sitten he, niihin. Ja minä kannatan sitä, että koko keskustelussa ei katsota vain sitä, mikä missäkin toimii, vaan, vaan katsotaan sitä, missä se ei toimi tämä järjestelmä ja missä ei ole perinteitäkään tällaista työehtoneuvotteluista ja jossa sosiaaliset työmarkkinaosapuolet eivät ole tavallaan olemassa. Ja meidän täytyy sitten, sitten päästä siihen, että tämä järjestelmä toimii kaikkialla. Kiitos. Nyt Euroopan parlamentista Adam Zander, ja se on viimeinen puhuja. Sori vaan. Merci, merci madame. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja komission jäsen. Minä haluaisin onnitella ja kiittää kaikista näistä aloitteista, jotka vievät Eurooppaa sosiaalisempaan suuntaan, koska sosiaalinen Eurooppa on erittäin tärkeä, jotta voimme suojella äh, näitä heikompia henkilöitä, heikommassa asemassa olevia henkilöitä, lapsia, joista juuri puhuttiin, ja saadaan myöskin jäsenvaltioiden eri työntekijöiden välille oikeudenmukaisemmat äh, tilanteet, ja saadaan myöskin eurooppalaisilla markkinoilla hyvä kilpailukyky. Te tässä Euroopan komissiossa aloitte käsitellä tätä minimipalkka-asiaa. Tämä on erittäin te- vaikea tehtävä. Me olemme kuulleet tästä kommentteja tänään ja me tiedämme, minkälaisia kantoja tästä on. Ja vaikeus on se, että kuinka kunnioitetaan tätä subsidiariteettiperiaatetta ja kansallisia erityispiirteitä ja kuinka sitten samalla saadaan Euroopan laajuinen aloite vietyä eteenpäin. Eli minun kysymykseni on, että onko teillä jotakin muita välineitä, jotta päästäisiin, pystyttäisiin äh, saamaan tätä sosiaalista konvergenssia lähentymistä aikaiseksi? Yes, thank you very much to con- Kiitoksia. Ja nyt lopuksi näyttää siltä, että me näemme tämän yhteyden oikeudenmukaisen vähimmäispalkan ja taas toisaalta lapsitakuun välillä. Me olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme lapsitakuuta, mutta me emme ole kaikkia samaa mieltä siitä, että tarvitsemme Euroopan tason minimipalkan. Tämä on haaste, haasteellista. Tämä on kova haaste herra Schmidtille, koko komissiolle ja lykkyä tykö. Nyt kaksi ilmoitusasioita, kaksi ilmoitusasiaa Toivon, että tulkit tekevät vielä tämän ensimmäinen, että teidät saatetaan täältä kokoussalista Euroopan historian taloon. Ja, ja toinen osa on, älkää, älkää jättäkö mitään tänne saliin, koska sen jälkeen kun te olette lähteneet tästä ä, rakennuksesta, niin ette pääse enää sisään. Ottakaa siis kaikki henkilökohtaiset tavallaan mukaan. Kiitoksia. Kuulemiin.